eilisen istunnon pöytäkirja on hyväksytty ja tekstit ovat saatavilla. onko huomautuksia? pöytäkirja hyväksytään. neuvosto on toimittanut parlamentille kaksi ensimmäisessä käsittelyssä